unionin lainsäädännön ja perusoikeuksien kanssa. Ja jos ei, niin mitä sitten tapahtuu? Ja jos on, niin tämäkin meille täytyy kertoa niin pian kuin mahdollista. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Sitten vihreän edustaja, edustaja Sargentini, 2 minuuttia 30, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. En laat ik Kiitoksia